30. Seuraava kohta esityslistalla on Bytikofferin mietintö Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia. Ja esittelijä saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, hyvä puhemies. Alkuun saanen kiittää kaikkia varjoesittelijöitä teollisuusvaliokunnassa ja muiden valiokuntien kollegoja, erityisesti ympäristövaliokunnan kollegoja ja komissiota ja kansalaisyhteiskunnan tieteen ja teollisuuden edustajien hedelmällisestä yhteistyöstä. Raaka-ainepolitiikka on kieltämättä yksi suurimmista teollisuuspoliittisista haasteistamme, mutta myöskin yksi suurimmista mahdollisuuksistamme. Viimeisen puolentoista vuoden aikana olen tykästynyt tähän aiheeseen ja täytyy sanoa, että meillä on olemassa hyvin lupaava innovaatiostrategia, jonka kautta voimme saada hyviä tuloksia aikaiseksi, mikäli vain panostamme siihen. Kierrätys, korvaaminen, muutokset ja muut vastaavat toimenpiteet ovat sellaisia asioita, joihin meidän täytyy panostaa innovointistrategiaa hyödyntäen. Toisaalta, kun asetellaan tavoitteita, mutta emme pohdi käytettäviä välineitä, niin harvoinpa silloin tavoitteita voidaan saavuttaa. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää pohtia, ja pyrkiä sopimaan keskenään siitä, että miten jäsenvaltiot ja jäsenvaltiot sekä komissio voisivat organisoida yhteistyötä ja siten, että jokaisella on oma vastuunsa. Tehokas hallinto on kaiken A ja O. Mitä tulee mineraaliraaka-aineisiin, niin ne ovat yhtä tärkeitä kuin öljy, kaasu tai muut energiaraaka-aineet – mutta eurooppalaisessa yhteistyössä sillä ei ole vielä vastaavaa merkitystä kuin näillä viimeksi mainituilla. Siihen täytyy saada aikaiseksi muutos. Tästä tekstistä löytyy monia välineitä, joilla tätä hallintotyöskentelyä voidaan vahvistaa. Me ehdotamme tällaista riskivalvontajärjestelmää. Me toivomme, että kriittisten raaka-aineiden luetteloa täydennetään komission toimesta ja huolintaketjua täydennetään ja me että saisimme aikaiseksi myöskin liitiumia, li- liittyen voidaan tätä raaka-aineluetteloa täydentää, koska sekin on strateginen tuote. Ja myöskin äh, harvinaisten maarakaineiden osalta tarvitsemme äh, päivitystä. Me tarvitsemme myöskin raaka tehokasta toimintaa, vaikka jotkut jäsenvaltiot ovatkin poikkiteloin tätä ajatusta vastustamassa. Me tarvitsemme myöskin yhteistyötä eri yksiköiden, pääosastojen, tutkimusosastojen, ympäristö, viraston välillä, jotta saadaan aikaiseksi strateginen koherentti lähestymistapa. Me tarvitsemme vuoteen 2050 ulottuvan strategian ja parlamentin edistysraportin ja me teemme kaikkemme sen eteen, jotta esimerkiksi elektroniikkaromun kierrätys rintamalla saataisiin hyviä tuloksia aikaiseksi. Kolmanneksi kyse on myöskin siitä, miten rakennepolitiikan äh, ulkosuhteet toimivat. Ehdotaisin, että me toimimme äh, rakentavassa hengessä siten, että me teemme yhteistyötä myöskin köyhien Afrikan maiden kanssa, joilla on paljon resursseja, mutta yhtä lailla meidän täytyy tehdä rikkaiden maiden kanssa yhteistyötä, joilla myös voi olla paljon raaka-aineita tarjolla. Mutta me tiedämme, että Euroopan unioni on raaka-aineiden tuojana kaikkein suurin toimija ja tästäpä syystä me tarvitsemme myöskin todellista yhteistyöhalukkuutta omalta osaltamme. Eli meidän ei tulisi riistää kolmansia maita, vaan meidän pitäisi Euroopan investointipankin ja komission toimesta tutkituttaa tätä EUn toimintamallia, eli olemmeko todellakin taistelemassa köyhyyttä vastaan. Eli me tarvitsemme sellaisia säädöksiä, jotka ajavat ö, tätä Dodd-Frank-lain mukaista lähestymistapaa, eli että toimimme avoimesti ja demokraattisesti. Eli kehitysyhteistyöpolitiikka ei pitäisi alistaa tämän raaka-ainepolitiikan alle, vaan ne ovat tasavertaisia politiikan aloja ja sitä kautta tehostamme tätä yhteistyötä kaikkien toimijoiden intressien mukaisesti. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni voi monella taholla tehdä paljon töitä monenvälisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Bütikofer. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen Tajani. Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Parlamentin edustajat, aluksi haluaisin kiittää en vain muodollisesti esittelijä Pytikoferia hänen laatimastaan tekstistä. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat laatineet lausuntoja tähän mietintöön. Tämä tulos on mielestäni äärimmäisen myönteinen tulos ja sopusoinnussa myöskin Euroopan komission toimien kanssa, kun kyse on strategiasta, jolla käsitellään raaka-ainekysymyksiä. Tämä mietintö on saanut vakuuttuneeksi samalla tavalla kuin komission strategia, eli tämä vahvistaa yhteistä toimintaamme ja yhteistyötä komission ja parlamentin välillä tällä tärkeällä alalla. Mietinnössä on katsottu kaikkia ongelmia ja mahdollisuuksia, joita meillä saattaa olla, ja siinä on myöskin löydetty oikea tasapaino eri poliittisten vaihtoehtojen välille. Ja kolmanneksi, siinä on mukana ehdotuksia ja suosituksia, jotka ovat konkreettisia ja erittäin kiinnostavia. Ja ne osaltaan vaikuttavat siihen, millä tavalla voidaan parantaa strategiaa. Aluksi sanoin, että mielestäni on tärkeää, että parlamentin ja komission välillä on hyvää yhteistyötä. Ja kuukausikaupalla olemme jo tehneet yhteistyötä Bytikoferin ja monien muidenkin parlamentin edustajien kanssa. Ryby, Florence, Bytikofer perustavat Roma Civils Clubin ja myöskin ITRE-valiokunta on käynnistämässä uuden aloitteen ensi vuonna liittyen harvinaisiin metalleihin ja tälläkin voidaan vaikuttaa tulevaan kumppanuuteen raaka-aineiden alalla. Mutta on tärkeää, että kaikki toimielimet ovat mukana tässä poliittisesti. Mietinnössä on tietoja, jotka ovat mielestäni erityisen merkityksellisiä, ja kiinnitin niihin erityisesti huomiota tänä aamuna, kun olin Münchenistä tulossa Strasbourgin Tässä on konkreettisia ajatuksia sen suhteen, miten raaka-aineiden saatavuudesta tulee ongelma yrityksillemme. Ja kiinnitin tähän huomiota, kun Bytikofer sanoi, että kiintiöt ovat paljon suurempia eri aloilla ja tämä koskee kaikkia aloja. Sitten muutama keskeinen kohta tästä strategiasta. Tässä on kolme pilaria, eli EUn ulkoinen toiminta, EUn sisäinen toiminta ja resurssien tehokas käyttö, kierrätys. Mielestäni nämä ovat erittäin keskeisiä kohtia. Ja on hienoa, että parlamentti on saanut minut vakuuttuneeksi. Sitten innovaatio. Se on tärkeää, jotta saadaan aikaan edistystä kullakin alalla, raaka-aineiden alalla, ja tähän voidaan yhdistää koko arvoketju louhiminen, louhimisesta kierrätykseen. Kumppanuuden käynnistäminen raaka-ainealalla voisi siis olla tärkeä ärsyke, jonka avulla voitaisiin saada konkreettisia toimia. Ja olen vähän optimistisempi kuin Bytikoffer. Mielestäni reservit joissain jäsenvaltioissa ovat ja ongelmia on nyt hoidettu, vaikka ja näitä asioita on käsitelty myöskin kilpailuneuvostossa. Siksi on tärkeää, että mietitään sitä, miten voidaan yhdessä edistää tätä innovaatiokumppanuutta. Sitten yksi kysymys, joka tuli esiin mietinnössä, liittyy raaka-aineisiin liittyvään diplomatiaan. Ja on tärkeää, että näistä tulee jatkuva huolenaihe, johon kiinnitämme huomiota kansainvälisissä suhteissa sekä kauppasuhteissa että muissa. Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa on jo tiivimpää yhteistyötä tällä alalla. Afrikan unionin, Af- Euroopan unionin välillä on myöskin yhteinen toimintasuunnitelma ja olemme sitoutuneet yhteiseen johdonmukaiseen näkemykseen raaka-aineiden käytöstä Tällä tavalla voimme ylläpitää afrikkalaisia varoja sekä alue- että paikallisesti että koko mantereen tasolla. Ja ensimmäinen joulukuuta käynnistetään poliittisesti toimia, jotta tämä kumppanuus saadaan synnytettyä. Ja myöskin Moskovassa lokakuussa ja Latinalaisessa Amerikassa olen käynyt Chiilessä viime kesäkuussa. Näillä aloilla toimitaan ja olen allekirjoittanut sopimuksen Chilen kanssa ja olemme valmistelemassa sopimusta ennen vuoden loppua Argentiinan ja Brasilian kanssa. Chilehän on suurimpia litiumin tuottaja ja hyvin korkea laatuisen litiumin tuottaja. Ja sillä on hyvin läheiset suhteet EU-hun. Ja tämä on herättänyt paljon innostusta, varsinkin kun presidentti kävi tapaamassa eu johtohenkilöitä. Eli tämä raaka-ainestrategia on erittäin keskeinen meille. Sitten kestävyys. Meidän täytyy edelleen jatkaa louhintatoimintaa, ottaa kuitenkin huomioon ympäristöhuolenaiheet. Meidän täytyy edistää tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja täytyy myöskin katsoa, miten maankäytön saatavuus ja mineraalien louhinnassa, miten niissä noudatetaan ympäristölainsäädäntöä. Meidän pitää näissäkin asioissa tehdä yhteistyötä komission eri osastojen välillä. Nämä asiat liittyvät hyvin pitkälti jäsenvaltioiden toimintavaltuuksiin, mutta komissio voi olla mukana auttamassa jäsenvaltioita. Ensi viikolla hyväksytään lippulaivahanke, joka liittyy resurssien tehokkaaseen käyttöön. Ja siinä on konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten voidaan esimerkiksi kierrätystä tehostaa. Eli tässä nyt oli vain muutama kohta. Ja parlamentille haluaisin nyt todeta, että me teemme läheistä yhteistyötä myöskin Ruotsin hallituksen kanssa, joka järjesti muutama kuukausi sitten tärkeän kokouksen – jossa käsiteltiin, käsiteltiin Barentsin meren raaka kysymyksiä. Olen ollut yhteydessä ministeri Carl Bildtiin. Työstämme tätä yhdessä ja olen myöskin tavannut Grönlannin uuden pääministerin. Olemme valmistelemassa jo käyntiäni Grönlantiin, jotta voimme käsitellä raaka-ainekysymyksiä. Grönlannissa ollaan myönteisesti valmiita – toimimaan yhteistyössä kanssamme, jotta voimme tarkastella pitkän aikavälin strategiaa raaka-aineiden osalta. Eli kaikkea tätä olemme nyt tekemässä ja puhuin nyt vähän pidempään kuin piti, pyydän anteeksi, mutta tämä kysymys on niin tärkeä, että tästä kannattaa keskustella vähän syvällisemmin. Eli meillä on hyvät, vahvat suhteet parlamenttiin ja se on tärkeää, jotta voimme konkreettisesti vastata teollisuuden huolenaiheisiin ilman, että aiheutamme ympäristötuhoja. Grazie, signor Tajani. Kiitoksia, komission jäsen. Seuraavaksi Brock, mutta häntä ei näy. Eli Schneeber Jastram saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Herr Präsident, meine... Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Heti alkuun totettuun tapaan kiitokset esittelijä Bytikoferille tästä teki, tekstistä. Minä vastaan poliittisesta koherenssista ja sen asian käsittelystä ja olen erittäin kiitollinen ITRE-valiokunnalle siitä, että kehitysyhteistyövaliokunnan ehdotuksista monet ovat tulleet huomioitua. Niin kuin kollega Bytikofer totesi raaka-aine kysymyksiin liittyen, Eli on tärkeää, että vuoteen 2050 mennessä ainakin YK on arvion mukaan kysyntä tulee kasvamaan 300 prosentilla, raaka-ainepuolella siis. Keskustelun merkitys korostuu myöskin, kun katsotaan tätä koherenttia johdonmukaista kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Jos katsotaan kehitysmaiden suuntaan, niin vilpillisin laskutusjärjestelmien ja sopimus, sopimustekstein nämä kehitysmaat menettävät vuosittain noin 80-160 miljardia Yhdysvaltain dollaria Vertailun vuoksi sanottakoon, että EUn kehitysyhteistyö budjetti on noin 800 miljoonaa euroa per vuosi. Eli kun suhteutetaan tämä tähän menetettyyn pottiin, niin kyllä kyse on hyvin suuresta summasta. Mutta on tärkeää juuri viitata näihin aloite, aloitteisiin, Nämä aloitteet vaikuttavat kuitenkin vasta pitkän aikavälin jälkeen, joten on tärkeää, että yritämme tämän Joint Africa EU-toimintaohjelman käytön tehostamista vuoteen 2013 mennessä, erityisesti kun solmitaan sopimuksen raaka-ainealueella. Jokainen investoitu euro tällä saralla hyödyntää kehitysmaita kymmenkertaisesti ja voinemme väittää, että tämä on todellista tukea toisin kuin mitä joskus on tehty. Kiitoksia. Kiitoksia. Myöskään Lange ei ole. Ai siellähän on. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa Dankeschön, Herr Präsident. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella minäkin esittelijää hyvästä mietinnöstä. Komission jäsen raaka-ainepolitiikka on keskeistä EUn teollisuuden kehittymiselle ja myöskin kauppaulottuvuus on hyvin ratkaiseva, kun ajatellaan tavaroita, joissa raaka-ainepolitiikka kansainvälisissä yhteisissä teollisuuspolitiikan kannalta on tärkeää. Ja sitten on muutama kohta, jotka ovat mielestäni ratkaisevia. Neljä tuli esille. Ja jos raaka turvallisuusmaailmassa varmistetaan kumppanusopimusten avulla, niin sitten tämä edellytyksenä on, että yritys, joka louhii raaka-ainetta, noudattaa sääntöjä. Kyse ei voi olla yrityksestä, joka kiertää veroja tai jos työntekijät joutuvat tekemään työtä epäinhimillisissä olosuhteissa. Eli jos me haluamme raaka-aineita, niin silloin yrityksellä pitää olla selkeitä sosiaali- ja ympäristösääntöjä. Ja toiseksi meidän täytyy varmistaa, että käyttämämme raaka-aineet eivät tule kriisialueilta eikä niitä käytetä rahoittamaan ryhmiä, jotka tienaavat rahaa raaka-aineilla ja johtavat sisällissotia. Meillä pitää olla kansainvälinen sertifiointijärjestelmä raaka-aineiden louhinnan osalta ja kauppaketjun osalta, jotta voimme varmistaa, mistä raaka-aineet ovat peräisin. Ja meillä on hyviä esimerkkejä tästä joka paikassa. Sitä täytyy varmistaa, että me vie laittomia raaka-aineita. Meidän täytyy poistaa porsan reikiä lainsäädännöstä, mutta myöskin valvontaa pitää tehostaa jos suuri eurooppalainen satama on palkannut vain yhden ihmisen valvontaan, niin se ei tule toimimaan. Eli vientiä pitää valvoa ja myöskin täytyy varmistaa, että monopoli- ja oligopolirakenteet raaka-aineen alalla voidaan poistaa. Ja komissio onneksi on menossa tässä asiassa oikeaan suuntaan. Eli onnittelut Bytikoferille vielä. Herzlichen Dank, Herr Lange. Kiitoksia. Sitten Merkis. Herra puhemies, kiitoksia. Arvoisa komissaari, hyvä esittelijä. Paljon kiitoksia tästä tekstistä ja strategiaehdotuksesta ja kiitokset kaikille kollegoille panoksistanne. Tässä on kyllä hyvä lähtökohta tarjolla. Me voimme päästä kylläkin vielä pidemmälle. Tämä on tärkeä aihe, erityisesti kun katsotaan nykyistä taloudellista ja rahoitusalan kriisiä niin uusia kriisejä on tulossa ja niiltä voidaan välttyä, jos meillä on vain kunnolliset strategiat käytössä myöskin raaka alalla. Me tarvitsemme tällaisia strategioita, jotta kriisin jälkeen kasvua on tarjolla. Mielestäni on erittäin hyvä asia, että e- EU riippuu riippuvuusseikka korostuu ja että meidän tulisi pyrkiä vahvistamaan omaa toimintakykyämme. Eli mitä voimme EU-ssa tehdä toimintaamme tehostamiseksi? Meidän täytyy varmistaa, että olemassa olevia raaka-aineita käytetään tehokkaammin hyväksi. Me tarvitsemme tietenkin innovointia, mutta innovointityö ei ole vielä riittävän konkreettista. Eli Tämä on se todellinen paradigma, johon meidän täytyy puuttua. Meidän täytyy sitä kautta vastata tähän nykyiseen kriisiin ja myöskin pyrkiä pääsemään eroon tästä riippuvuussuhteesta. Meidän täytyy saada muutettua näitä sopimuksia, muutettua teollisuustoimintaamme. Me tarvitsemme siis muutoksen myöskin taloudellisessa järjestelmässä, mutta se ei riitä, että me puutumme vain ainoastaan pankki sektorin, vaan meidän täytyy puuttua myöskin raaka-ainesektoriin. Meidän täytyy varmistaa, että verotusta muutetaan ja että myöskin pienet yritykset voivat tarjota omia tuotteitaan kustannustehokkaasti muiden käyttöön. Ja on erittäin hyvä, arvoisa komissaari, että sanoitte, että meidän tulee todellakin vaalia luontoa. Se on erittäin tärkeä asia, sillä hyvin usein käy niin, että me katsomme vain ja ainoastaan muita seikkoja, mutta mutta on tietenkin selvää, että kaupunkien lisäksi on olemassa myöskin rakentamattomia alueita, luonnontilassa olevia alueita, ja meidän täytyy tämä pitää mielessä silloin, kun puhumme tästä urban mining-strategiasta ja siihen liittyvien lähteiden käytöstä. Kollegat ovat esittäneet monia hyviä ehdotuksia ja toivottavasti ne löytävät tiensä tähän tekstiin meidän täytyy varmistaa, että me teemme vastuullista työtä, että se on sosiaalisesti järkevää ja että myöskin puutumme tällaiseen laittomaan toimintaan. Mutta tämä kaikki vaatii todellista paneutumista innovoivaan työskentelyyn. Kiitoksia. Now, madam. Kiitoksia. Ten Sarbu. Mulțumesc, domnule președinte, ehm, domnule comisar. Kiitos, puhemies hyvä komissaari, esittelijä. Olen iloinen raaka-aine tiedonannosta, jonka komissio on julkaissut. Ja tämän alan strategian syntymisestä. Haluan korostaa sitä, että maataloustuotteisiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, ottaen huomioon, että elintarviketurvallisuus ja toimitusvarmuus on varmistettava maailmanlaajuisella tasolla. Raaka aineiden kohdalla kohtaamme maatalousalallakin haasteita, markkinoiden volatiliteetti ja heikkenevät elintarvikevarat ovat totuus ja strategian on otettava huomioon ne esteet, joita elintarvikeviennillä on. Ja mielestäni tekstiä olisi selvennettävä VTOn suhteen. Toivon, että Euroopan unionin tulevassa strategiassa otetaan huomioon kaikki maataloustuotteiden ja markkinoiden erityispiirteet, jotta voidaan taata myös elintarvikkeiden toimitusvarmuus. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat ja EPP-ryhmästä Del Castillo. Estamos e, discutiendo nyt keskustelemme mietinnöstä, jonka komissio aikoinaan esitteli, ja se liittyy strategiaan, jolla voidaan toimia tietyssä tärkeässä asiassa, eli ei pelkästään hintojen heilähtelevuus raaka-aineiden osalta, ja sitten esimerkiksi tiettyjen kehittyvien maiden, esimerkiksi Kiinan tilanne. Haluamme ryhmästäni todeta, todeta, että olemme hyvin pitkälti samaa mieltä Pitikoferin mietinnön kanssa, koska me katsomme, että kehitys, jossa on keskitytty tyydyttävällä tavalla raaka-aineisiin ja strategiaan, jotka liittyvät niiden käyttöön ja saatavuuteen. Eli on hyvä, että mietinnössä on nyt tasapainoa liittyen raaka-aineiden saatavuuteen. Sehän on hyvin keskeistä sekä EUn sisä- että ulkopuolella. Ja siinä on sopivalla tavalla korostettu, kuinka tärkeää on käyttää tehokkaasti raaka-aineita – ja siinä on useita ehdotuksia, jotka ovat kiintoisia, jotta voidaan parantaa esimerkiksi EUn kierrätyskäytäntöjä. Ja ryhmäni nimissä sanoisin vielä, että me katsomme, että asiaa ei pidä käsitellä siltä kannalta, että kulutusta pitää vähentää, vaan meidän pitää edistää talouskasvua ja siksi meillä pitää olla tehokkaan käytön politiikkaa raaka-aineiden osalta ja politiikkaa, joka kannustaa näiden tehokkaaseen käyttöön. Ja myöskin spekuloinnin vaikutus tulee olevan myönteistä, koska tämä avoimuuteen liittyvät toimet, joita komissio on ehdottanut, auttavat siinä, että meillä on markkinat, jotka ovat avoimemmat kuin tällä hetkellä, ja siksi siellä on myöskin vähemmän mahdollisuuksia keinotella. Kiitos. Kiitoksia sitten Ulf Skog sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Neljä minuuttia. Eh, tack, herr talman. Kiitos puhemies. Ensinnä haluan olla samaa mieltä täysin Langen, Markis ja esittelijän herra Bytikofferin kanssa. He ovat sanoneet jo sen, että resurssien tehokkuus, uusiokäyttö, kierrätys, ne ovat tärkeitä investointeja kasvuun, työpaikkoihin ja ympäristön tulevaisuuteen. Moderni ajattelutapa ja innovaatiot ovat hyvin keskeisessä asemassa – Haluan myös omojen äänestäjieni puolesta nostaa esille yhden asian. Kun tulin tänne parlamenttiin, ryhdyin käsittelemään raakaan kysymyksiä ja matkustin Pohjois-Ruotsiin raaka-ainekeskukseen, todelliseen sellaiseen, ja ymmärsin, mikä on raaka-aineiden merkitys teollisuudelleen. Puhuin siellä ammattiliiton edustajien, teollisuuden edustajien ja työntekijöiden kanssa. Ja ymmärrän nyt, miten tämä vanha teollisuuden ala on nyt päässyt uuteen kukoistukseen, miten kehitetään tekniikkoja, etsintätekniikkaa, lohintatekniikkaa, jalostusta ja muuta. Ja tämä on johtanut siihen, että maailmanlaajuinen kysyntä on myös kasvanut. Maailmanlaajuistuminen on johtanut siihen, että kysyntä tulee Euroopan ulkopuolelta ja samalla meidän pitää myös syöttää raaka-ainetta omalle teollisuudellemme. Tämä on hyvin jännittävä tilanne ja haluan sanoa komission jäsen Jaanille, että ei tarvitse mennä Grönlantiin. Meillä on koko Pohjois-Eurooppa, missä on valtavia määriä pätevää tekniikkaa, tutkimusta, ra- korkealaatuista raaka-ainetta ja sellainen työympäristö, joka on erinomainen niille, jotka tämän tyyppisellä teollisuuden alalla on töissä. Me voimme tehdä varmaan paljon enemmän tätä sen sijaan, että meidän pitäisi katsoa muualle, toiselle puolelle maailmaa. Mielestäni raaka-ainestrategia on tunnustus EUn puolelta – Pohjois-Euroopan tärkeälle roolille EUn ja Euroopan hyvinvoinnissa ja teollisuuden kehittämisessä. Pohjois-Ruotsin vierailullani niin ymmärsin, kuinka tärkeää infrastruktuuri on sille, että voidaan todella saada tehokasta ja arvokasta kasvua aikaan. Parlamentti vaatiikin, että uudet suuntaviivat infrastruktuurin projekteille ja TEN-T näille liikenneverkostoille otetaan huomioon. Komission pitää kuunnella tätä ja tehdä konkreettisia ehdotuksia näiden verkostojen kehittämiseksi. Toinen tärkeä kysymys on se, että raaka-aineiden kierrätys ja kauppa EUn ulkopuolisten maiden kanssa pitää olla reilua ja oikeudenmukaista. Me emme voi ikään kuin kelata takaisin kolonialismin aikoihin. Siellä, sinne ei pidä päätyä. Sitä me emme tarvitse, koska meillä on valtavia rikkauksia ja hyviä kumppanuusmahdollisuuksia, joihin pitää vain tarttua. Kiitos. Thank you. Now, Kiitoksia. Ja sitten Ek Alder-ryhmästä kolme minuuttia. Kiitoksia. Euroopassa eletään nyt kovia aikoja. Eurooppalaiset ovat yhä globalisoituneemmassa maailmassa ja meillä on kaksi haastetta, Euroopan vauraus ja ilmastonmuutoksen torjunta. Seuraavina vuosikymmeninä meidän täytyy uudistaa Euroopan taloutta, jotta saamme aikaan kestävää älykästä kasvua koko mantereelle. Nämä ovat haasteita, jotka on todettu 2020-strategiassa, ja ne pitäisi ottaa myöskin raaka-ainestrategiaan mukaan. Haasteita ei tule aliarvioida. Joidenkin arvioiden mukaan energiaan ja muille aloille tarvitaan 4000 miljardia euroa investointeja vuoteen 20, 2050 asti. Raaka-aineiden turvaaminen on avainasia tulevaisuuden alalla, jos Eurooppa haluaa olla johtoasemassa. Kun taloudet vihertyvät, ne kilpailevat myöskin samoista tärkeistä raaka-aineista, joista monia pitää tuoda kilpailevista talouksista. Raaka-ainestrategiaa täytyy yhdistää tärkeisiin politiikan alueisiin tärkeämmin, tarkemmin esimerkiksi kauppaan, kestävään talouskehitykseen. Erityisesti nyt kriisin aikana me tarvitsemme todellista kasvua ja muutoksia, joilla edistetään vapaa kauppaa. Raaka-ainematekere, joka pohjautuu vapaa kauppapolitiikkaan, vahvistaa raaka saatavuutta eurooppalaisten yritysten osalta ja vihdoiden lisäksi raaka-ainestrategian pitää varmistaa, että sekä teolliset että kehittyvät maat hyötyvät tästä järjestelmästä ja on tärkeää, että kehittyvien maiden kapasiteettia vahvistetaan käyttämällä kappamekanismeja. Ja erityishuomiota pitää kiinnittää valtioihin, joissa on konflikteja, jotta voidaan varmistaa, että raaka-aineita ei käytetä konfliktien pahentamiseen tai rahoittamiseen. Meidän pitää edistää innovointia ja poistaa kauppaesteitä kolmansista maista, emmekä tarvitse politiikkaa, jossa vain kerätään raaka-aineita ja heikennetään demokratiaa muualla. Euroopan pitäisi myöskin hyödyntää raaka-aineita, joita on täällä. Toisin kuin on sanottu usein, Euroopassa on hyvin paljon luonnonvaroja ja täällä metalleja ja metsiä erityisesti Pohjois-Euroopassa voitaisiin vastata kestävällä tavalla Euroopan raaka-ainetarpeisiin, mikäli mat- kuljetus onnistuu. Omien resurssien hallinnointi voidaan yhdistää sisämarkkinoiden uudistamiseen. Me voimme olla merkittävä tekijä huomisen vihreässä taloudessa ja haluaisin vielä onnitella esittelijä erittäin hyvästä mietinnöstä. Thank you, Madam Mr. Ek. Kiitoksia sitten vihreästä ryhmästä Eichhut. Herra puhemies, kiitoksia. Kiitokset myöskin esittelijälle tästä tekstistä ja kiitos kuuluu myöskin komissaari Tajanille tästä selonteosta. Ilmeisesti kaikki ovat samaa mieltä. Tällä voidaan saada aikaiseksi hyvää raaka strategia, mutta kun katson tätä tekstiä ja vertaan sitä komission alkuperäisen ehdotukseen, niin kyllä erot ovat suuret. On hienoa, että Tajani on tyytyväinen parlamentin näkemykseen, mutta kyse on aivan toisenlaisesta strategiasta, sillä komission strategiassa puhutaan Kiinan kanssa kamppailusta, Eli hakea raaka-aineita Eurooppaan, ja jos ei niin, onnistu, niin sitten meidän tulisi yrittää etsiä raaka-aineita Euroopasta, mutta sehän on juuri se väärä lähestymistapa, niin kuin tässä parlamentin tekstissä sanotaan. Me tarvitsemme tehokkaampaa äh, nu, luonnon raaka-aineiden käyttöä. Yksi esimerkki. Yhden tonnin louhinta johtaa viiden gramman kullan löytämiseen, mutta tonni elektroniikkajätettä tarkoittaa ehkä viiden kilon kultamäärän löytämisen. Se on melkoinen ero, joten meidän täytyy muuttaa tätä teollisuusstrategiaamme. Meidän täytyy käyttää uudella tavalla vanhoja tuotteita. Se olisi järkevää toimintaa ja meidän ei tulisi missään nimessä louhia Natura 2000 alueella, niin kuin täällä sanotaan. Tietenkin täytyy ympäristöstäkin huolehtia, mutta tätä tulisi korostaa. Missään nimessä louhinta ei tulisi toteuttaa Natura 2000-alueella eikä Pohjois-Navalla. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja kolmanneksi todettakoon, että jos unionin ulkopuolelta täytyy hakea jotain, niin meidän täytyy olla yhteydessä kolmansiin maihin ja diplomaattisella tavalla yhteydessä heihin, joten haluaisin to- var- varmistaa, että te Ryht todellakin toimii diplomatian tiellä, kun näistä kysymyksistä keskustellaan kolmansien maiden edustajien kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Girling EKR-ryhmän nimissä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä, jonka luin hyvin kiinnostuneena. Minä olin varjoesittelijänä ja laadin lausunnon ympäristövaliokunnassa ja siellä keskustelu tietysti keskittyi tietyille alueille, tiettyihin kohtiin mietinnöstä. Ja on tietysti selvää, että meidän täytyy miettiä strategiaa, jolla voidaan vähentää näiden raaka käyttöä ja tehostaa niiden kierrätystä. Mutta myöskin täytyy varmistaa, ettemme tee tästä asiasta liian monimutkaista. Strategia on strategia ja tämän otsikkona on tehokas strategia. Täytyy muistaa, että meistä saattaa tulla liian tiukkoja tässä vaiheessa, eli meidän täytyy jättää vähän vaihtoehtoja auki, ja miettiä laajempaa strategiaa. Esimerkiksi uusia käyttö. Itse tulen maasta, jossa on ollut hyvin pitkään kaatopaikkoja ja siellä on varmasti alueita, joita voitaisiin hyödyntää, mutta täytyy olla varovaisia. Kaatopaikat luovat kasvihuonekaasuja, hän niitä yritetään välttää. Vanhat kaatopaikat on suljettu. Ne voivat luoda myrkyllisiä kaasuja välillä, Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia ennen kuin etenemme tämän strategian kanssa. Ja meillä pitää olla hyvin tarkkoja vaikutusten arviointeja. No sitten... Sitten stockpiling. Tässä on puhuttu vähän vääristymistä kysynnän ja tarjonnan välillä ja markkinoiden manipuloinnista. No, tästä voidaan tietysti keskustella, mutta viimeinen asia, mikä tässä pitää tehdä, on se, että puhuttaisiin tästä stockpiling ilmiöstä, koska se on markkinoiden manipulointia. Ja meidän täytyy tarkastella asioita vielä paljon pidemmälle ennen kuin voimme tässä edetä. Eli kaiken kaikkiaan tämä mietintö on mielestäni hyvä. Haluaisin kiittää esittelijää ja odottelen yhteistyötä raaka-ainestrategian parissa tulevina vuosina, koska tämä on selvästikin pitkän tien alkupätkä vasta. Kiitoksia. Ja sitten Matias GUE-ryhmästä. Kiitoksia, herra puhemies. Minäkin haluaisin onnitella alkuun esittelijä hänen tekemästään työstä. Ja erityisesti kun hän kertoi, mitkä ovat tämän hetken raaka-aine markkinoiden tarpeet. Esittelijä viittasi riskeihin, joita saattaa syntyä ympäristölle. Nämä ovat hyviä seikkoja, jotka korostuvat tekstissä. Mutta meidän tulisi myöskin katsoa komission ehdotusta ja en voi hyväksyä tätä ehdotettua mallia, eli tämä raaka diplomatia mallia. Täällä on viitattu myöskin G8 tai G20 tasolla perustettavaa valvontaelintä. Minun mielestäni tämä johtaa vain siihen, että maailma pirstaloituu entisestään. Yhtäältä on olemassa raaka-ainevaltioista riippuvaisia teollisuusvaltiota, mutta sitten on kehitysmaita, joilla on paljon raaka-aineita, mutta he eivät kykene edes itse niitä louhimaan, joten meidän täytyy löytää toisenlainen lähestymistapa ja me tiedämme, että jotkut tekijät haluavat hinnalla millä hyvänsä saada raaka-aineita käyttöönsä. Meidän pitäisi oppia menneistä, eli mitä meidän tulisi välttää. Kokemuksia on jo 500 vuoden ajalta. Raaka-ainediplomatia ei saa johtaa siihen, että diplomaattisella rintamalla kiristetään kehitysmaita. Heillähän on oikeus omiin luonnonvaroihin me tarvitsemme innovatiivisemman kehitysyhteistyömallin. Meidän täytyy panostaa yhteistyöhön eikä tähän raaka-ainediplomatiaan. Kiitoksia. A Europa Svobodi. Kiitoksia sitten Paska EFD-ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kuten herra Butikofferin mietinnössä todetaan, Euroopan teollisuus kohtaa yhä suurempia ongelmia – raaka-aineiden saannissa, nopea talouskasvu kolmannessa maailmassa, korkea amerikkalainen kysyntä maametalleille ja arvometalleille kohottaa hintoja Euroopassa. Euroopassa on monia teollisuustuotteita, joita pidetään jätteenä, ja niissä on usein raskasmetalleja ja muita sellaisia raaka-aineita, resursseja, joita ostetaan ulkomailta tavallisesti. Kauppa, diplomatia on tietysti yksi tie eteenpäin, mutta pitäisi miettiä myös jätteen uusiokäyttöä ja kierrätystä, eikä pitäisi pitää kierrätystä saasteen tuottajana – vaan tällä voidaan vähentää meidän riippuvuuttamme raaka-aineen tuottajamaista. Kiitoksia, Tsukalas. Kiitoksia, puhemies. Aluksi haluaisin todeta, että olen tyytyväinen siihen, että me keskustelemme EUn raaka-ainestrategiasta ja myöskin tästä hyvin laadukkaasta mietinnöstä, josta äänestetään parlamentissa. Mielestäni tämä tosiaankin kattaa kaikki ympäristöön, talouteen ja kehitykseen liittyvät kysymykset, jotka ovat tärkeitä, mikäli haluamme kunnollista EUn raaka-ainestrategiaan. Meillä on oltava strategia, jonka avulla kehittyvät valtiot voivat edistyä ja se vahvistaa myöskin EUn kilpailukykyä. Tällä tavalla voidaan parantaa eurooppalaista tuottavuutta ja tietysti voimme myöskin saada enemmän raakamateriaaleja suojelen ympäristöä. Tämä luo uusia työpaikkoja ja varmaan myöskin paremmin koulutettua työvoimaa. On tärkeää, että toimimme kansainvälisessä ympäristössä, meidän pitää hyvin tarkkaan hallinnoida hupenevia luonnonvaroja. No sitten minun täytyy mainita se, että hyvin usein olen puhunut näistä kysymyksistä komission kanssa. Ja nämä harvinaiset maametallit ovat hyvin tärkeitä. Ja niistä ei useinkaan puhuta lehdissä tietenkään, mutta ne ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä. Ja jos meillä on EU:ssa kunnollinen raaka-ainestrategia, niin silloin meidän täytyy miettiä politiikkaa myöskin tutkimuksen ja kehityksen osalta. Ja sehän pitää myöskin silloin, sehän vaikuttaisi silloin myöskin kansainvälisiin suhteisiimme. Mutta tämä voisi olla ensimmäinen askel kohti varsinaista strategiaa liittyen harvinaisiin maametalleihin. Tätähän olen jo pitkään peräänkuuluttanut. Meidän täytyy katsoa teknologian hintaa ja mahdollisuuksia Euroopan taloudessa. Next speaker is Pan... Kiitoksia seuraavaksi Gerek. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Resurssipolitiikka soveltuu monopolisointiin, koska resurssit eivät ole tasaisesti jakaantuneet maailman eri kolkille. Euroopan unionin on oltava oikeudenmukainen resurssien käytössään ja siinä, miten resursseja hankitaan. Energiapanos on yksi tehokkuuden mittari. Vero, eh, stimulointi, se pitäisi jättää paikallisviranomaisten kätöön. Ne, jotka ovat vastuussa vesivoimasta ja paikallisesta geologiasta. Näin läheisyysperiaate toteutuisi ja rahoituskin olisi tehokkaampaa. Paljon energiaresursseja hankitaan Venäjältä. Kierrätyksellä on valtava potentiaali. Se vaatii innovaatioita ja tutkimusta, materiaaliteknologiaa, jolla korvataan energiaa paljon käyttävät alat. Mielestäni esimerkiksi puun käyttö yhä enemmän rakentamisessa on yksi esimerkki tästä, ja se, että löydetään vaihtoehtoja metalliosien korvaamiselle eri koneissa. Sellaiset materiaalit, joilla on erityisominaisuuksia, kuten nämä harvinaiset maametallit, ovat välttämättömiä, jos haluamme muuttaa strategiaamme. Kiitos. Herra puhemies, alkuun kiittäisin esittelijää Reinhard Bütikoferia erinomaisesta tekstistä. Hyvä komissaari Tajani, olette antaneet tänään selkeän viestin ja se antaa meille toivoa. Silloin kun komissio strategiansa esitteli, niin silloin meidän vaatimuksimme ei vastattu Raaka-ainestrategia on tärkeä työllisyyttä vaalitaessa, joten tästäpä syystä on tärkeää vaalia eräänlaista johdonmukaista strategiaa. Me tarvitsemme omien raaka-ainelähteiden vaalimista, kierrätysstrategiaa tarvitsemme, tehokkuuden lisäämistä kaivataan myös, mutta lisäksi tarvitsemme yhteis, yksissä tuumin toimintaa muiden maiden, kumppaneiden kanssa. Ja me toivomme liberaalin puolelta, että myöskin tieteen edustajat ovat strategiassa mukana, sillä me tiedämme, että on olemassa uusia teknologioita, esimerkiksi merenpohjalta louhintaa varten. Näitä täytyy kuitenkin kehittää edelleen ja minä uskon, että Euroopan unioni voi auttaa ottaa ja tarjota tästä yhteisestä strategiasta kolmansien maiden edustajille jotain. Eli meidän täytyy panostaa myöskin PK-yritysten tukemiseen. Suuryritykset voivat varmistaa raaka saatavuuden, mutta pk-yritykset kaipaavat yhteistä strategiaa. tästä. syystä toivoisinkin, että me tekisimme yhteistyötä pitkällä aikavälillä juuri kolmansien maiden kanssa ja raaka-ainetuottajien kanssa koska sitä kautta saamme tuloksia aikaiseksi. Ja minun mielestäni tämän strategian lähtökohtana pitäisi olla yhteistyö ja koordinoitu toiminta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Figereido. Kiitoksia, puhemies. Olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla tehokas raaka-ainestrategia. Emme halua, että käy niin kuin kävi 2007-2008, kun monet raaka-aineet – olivat äärimmäisen kalliita tai niitä ei kerta kaikkiaan ollut saatavilla. Ja se johtui hyvin pitkälti raaka-ainemarkkinoiden keinottelun. Meidän on luotava olosuhteet, joissa fyysiset markkinat eivät jää rahoitusmarkkinoiden varjoon. Näinhän on käynyt Euroopassa, ja meidän täytyy päättää tällainen keinottelu, joka tekee raaka-aineista äärimmäisen kalliita. Me emme voi pelkästään puhua avoimuudesta, vaan meidän pitää edetä, Meillä pitää olla virallista tietoa varastoista ja raaka-aineiden kysynnästä, jotta varastot eivät pääse loppumaan. Meidän on paremmin ymmärrettävä, millaisia resursseja meillä on Euroopassa ja miten niitä voidaan hyödyntää myöskin Euroopan merenpohjissa. Mutta meillä pitää olla ympäristö- ja sosiaalisääntöjä ja tietysti kunkin jäsenmaan suverensuutta pitää kunnioittaa. Ja tähän liittyvät tietysti myöskin kolmannet maat, erityisesti Afrikka. Meidän täytyy varmistaa, että me ainoastaan tuo uudenlaista siirtomaapolitiikkaa. Meidän täytyy käyttää raaka-aineita kunnolla ja kierrätettävä niitä kunnolla ja mahdollisimman paljon. Niitä voidaan käyttää uudelleen tai yhdistää niitä muihin raaka-aineisiin. Ja näin voimme luoda uusia teollisuuden mahdollisuuksia ja myöskin autamme ympäristöä. Ja uskon, että tällä tavalla saamme aikaan tehokkaan strategian. Kiitos sitten Beller. Herra puhemies, kiitoksia. Raaka-aineiden saatavuus on erittäin tärkeää silloin, kun kansalaisten hyvinvointi halutaan taata. Niin tilanne raakaiden markkinoilla, sitä täytyy seurata. EUn täytyy varmistaa avoimuutta, vakautta ja myöskin markkinoiden sääntelyä tietyssä määrin. Eli meidän täytyy tietenkin pohtia, että kuinka paljon sääntelyä tarvitaan. Tietenkin kierrätystä on sovellettava. Eurooppalaiset yritykset, heillä on oma vastuunsa mutta Euroopan unionin täytyy varmistaa, että yritykset voivat toimia hyvällä tavalla. Täällä on viitattu konfliktialueisiin, niin meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset kärsivät äh, louhinnasta. Meidän täytyy varmistaa, että alkuperämaa hyötyy tästä louhintatoiminnasta ja että sitä kautta saadaan myöskin vakaat markkinat aikaiseksi. Ja vielä kerran suuret kiitokset esittelijän tekemälle työlle. Kiitoksia. Now I will give the floor to my... Kiitoksia sitten Himmler, Agara. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Mm, Kiitos puhemies. Kiitän komission jäsen Tajania sekä esittelijä. Esittelijä käytti paljon aikaa erinomaisen mietinnön laatimiseen – Tämä on hyvin tärkeä aihealue. Kyseessä ovat resurssit, jotka ovat välttämättömiä Euroopalle ja maailmalle. Puhumme tehokkaasta strategiasta ja uusista väylistä resurssien käytölle. Raaka-aineet ovat talouden perusta, oli kyseessä sitten Eurooppa tai koko maailma. Ne vaikuttavat elämämme laatuun ja meidän on varmistettava niin ollen, että tämänhetkinen kysyntä ja käyttö ja tuotantomallit ovat kestävällä pohjalla. Ei kannata ja käyttää nyt kaikkea loppuun niin, että seuraaville sukupolville ei jää mitään käytettäväksi. Euroopan talouden pitää olla kilpailukykyinen vähähiilinen ja meidän on näin ollen vähennettävä jätteitä. Jätteet usein sisältävät kyllä arvokkaita raaka-aineita. Siirtyminen vihreämpään talouteen ei tule ilmaiseksi, mutta se vaatii myös sosiaalistaloudellisia muutoksia. Meidän on myös lähestyttävä asiaa integroidusti energia, teollisuus, uudet teknologiat ja ympäristön suojeleminen. Politiikat ja strategiat tulevaisuudessa, ne täytyy saada sellaisiksi, että ne vähentävät ympäristön pilaantumista ja päästöjä ympäristöön on vähennettävä. Tarvitsemme strategian, joka mahdollistaa sen, että

toimivan raaka aikaansaamisesta. Hiukan konkreettisemmin toteaisin yhden aineen osalta. Fosfaatti, sitä tarvitaan 50-70 vuoden päästä fosfaattivarannot ovat ehtyneet. Ja samana aikana ihmisiä tulee olemaan maapallolla 9 miljardia. Arvoisa komissaari, kyllähän me voimme puhua asiasta, mutta voimme myös ryhtyä tuumasta toimeen. Meidän tulisi Euroopan unionissa pyrkiä muuttamaan toimintamalleja siten, että me saamme uusiutuvia energialähteitä käyttöön. Lisäksi vähennämme ympäristöön kohdistuvaa rasitetta ja voimme löytää myöskin fosfaatille korvaavia aineita, joten tämähän on win-win tilanne. Arvoisa komissaari, innovointia voidaan stimuloida tällaisten aloitteiden kautta ja käyttää esimerkiksi rakennerahastovaroja alue, alueiden kehittämiseksi tällä saralla. Me tiedämme, että me voisimme myöskin todellakin löytää näitä korvaavia aineita lannoitteiden puolella. Nämä ovat yksittäisiä mahdollisuuksia, mutta kun katsotaan tätä fosfaattiesimerkkiä, niin jo konkreettisin toimin voimme saada tuloksia aikaiseksi, mutta meidän todellakin täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Muuten muutoksia ei saada aikaiseksi ja toivottavasti komissaari on valmis konkreettisiin toimenpiteisiin, joten kysyisinkin teitä arvoisa komissaari, että oletteko valmiita ryhtymään tällaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Tikau. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitos puhemies. Kiitän esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että hän on ottanut huomioon esittämämme tarkistukset. Euroopan unioni on riippuvainen raaka-ainetuonnista ja raaka-aine kysyntä liittyy varmasti nousevien talouksien eh, kehityksestä sekä teknologioiden nopeasta kehityksestä. Raaka-aineita ja maametalleja käsitellään maailmanlaajuisella tasolla, niillä käydään kauppaa maailmanlaajuisesti ja volyymit ovat kuitenkin aika pieniä. Harvinaiset maametallit ovat tärkeitä esimerkiksi kännyköiden tai tietokoneiden monitoreiden valmistamisessa. Myöskin tuulimyllyjen magneetteihin näitä tarvitaan, konvertereihin, sekä erilaisiin muihin teknisiin laitteisiin tarvitaan näitä harvinaisia maametalleja. Ne ovat välttämättömiä Euroopan taloudelle ja sen tehokkuudelle. Haluaisin kannustaa jäsenvaltioita ja komissiota siihen, että tulevassa tutkimuksen puiteohjelmassa voitaisiin tämänhetkiset puuttuvat raaka-ainevarat korvata jollain toisilla. Tarvitsemme myös kierrätykseen uusia investointeja, sillä niiden louhinta, jalostus ja kierrätys vaikuttavat voimakkaasti ympäristöön, jos niitä ei riittävällä tavalla hallita. On myös tärkeää, että EU ryhtyy kumppanuuksiin niiden maiden kanssa, jotka ovat mm, rikkaita resursseiltaan merkosur alueen maat, Amerikka ja muita. Myös Intia ja Brasilia ovat raakanerikkaita valtioita, niiden kanssa on tehtävä yhteistyötä. Haluan myös ottaa esille EUn ja Brasilian huippukokouksen, joka pidetään Brysselissä 4. lokakuuta. Raaka-aine varmuus on hyvin tärkeä asia Euroopan unionin tulevaisuudelle, siksi pyydämme, että komissio Mm, tukee tätä mietintöä ja tästä syntyy konkreettisia toimenpideehdotuksia. Pyydämme myös komissiota äh, säännönmukaisesti äh, tätä listaa uudistamaan. Kiitos, Florence. Hyvä, Reinhard. Kiitoksia esittelijälle. Eli kiitokset hyvästä tasapainoisesta mietinnöstä. Tämä mietintö auttaa siinä, että olemme tietoisempia näistä ongelmista, joita meillä on Euroopassa. Mehän tiedämme, kuinka kauan olemme odottaneet mietintöä. Se nyt ei varmaan ole Tajanin syy, vaan kaikkien muiden, jotka ovat tässä olleet mukana. Ja me saimme nyt ympäristöneuvostosta tietoa, että komission jäsen esitteli raaka-ainestrategian ja se sai yksimielistä tukea verbaalisesti, siis tämä mietintö. Ja sitten esityslistan kohta kaksi, eli sähköisen jät, sähköinen jätedirektiivi. Ja olimme kaikki solidaarisia standardeja ja tar- tarvittavat toimet, joihin piti ryhtyä, ne otettiin mukaan mietintöön. Mutta tulos oli katastrofi. Neuvosto ei päässyt sopuun komission kanssa, mikä on aika harvinaista, ja olen iloinen siitä, että komission jäsen Podocnik vastusti tätä. Eli mielestäni tämä mietintö voi tuoda uutta liikettä tähän asiaan, koska jos ajatellaan nyt ilmastoongelmia, ja jos se olisi puoliksikin niin suuri kuin olemme kuulleet, niin meillä pitää olla erittäin innova, paljon innovatiivisuutta ja paljon korkeaa teknologiaa Euroopassa. Ja siksi ei ole mitään syytä muokata raaka-aineita, joita voidaan ostaa muualta maailmasta. Eli nämä kolme pilaria, joista komissio puhui, No, tässä olen nyt eri mieltä vihreiden kanssa. Mielestäni meidän pitää tehdä ne kaikki kolme yhdessä. Ja jos haluaa tulkita ikävästi tätä raaka politiikkaa, niin niin voi tehdä. Mutta meidän pitää kohdella kolmansia maita inhimillisesti, niin kuin aina ei ole aikaisemmin ole tehty. Meidän täytyy miettiä pientiä tuontimahdollisuuksiamme ja meidän täytyy yhdessä reagoida – Meillä pitää olla menettelymuoto alueilla, joilta esimerkiksi malmia louhitaan. Myöskin tällä alueella pitää hyötyä tästä esimerkiksi rakentaa kouluja. Ja sitten yhteisön sisäinen asia. Euroopan teollisuudella on suuria mahdollisuuksia, koska tässä nyt korvataan raaka-aineita, jotka tällä hetkellä ovat luonnollisia esimerkiksi kupari, mutta kupari, vesiputket ovat tulevaisuudessa jo historiaa, ja me saamme erilaisia uusia putkia. Eli meillä on paljon potentiaalia teollisuudelle ja maanviljelijänä En tiedä, onko tämä FFH-direktiivi nyt välineenä hyvä ympäristön suojeluksi. Me emme tarvitse tällaista sääntelyä, mutta mikäli tästä direktiivistä tulee ase raaka politiikkaa vastaan, niin sitten meidän pitää olla varuillamme. Sitten, mitä Euroopassa nyt pitäisi tehdä kierrätys- ja tehokkuuspolitiikalle? Meidän täytyy nyt miettiä näitä asioita tässä vaiheessa. Kiitos. Vielen Dank, Herr Florenz. Und the next... Kiitoksia. Ja sitten Tabaidi. Děkuji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 hänen mietinnöstään. Tämä on yksi vuosituhannemme tuhannemme suurista haasteista. Herra Bytikofer käsittelee asiaa sen ytimestä lähtien. Meidän on keskityttävä nyt kierrätykseen, raaka-aineiden kierrätykseen. Israelissa kierrätetään hyvin suuri prosenttiosuus raaka-aineista. Euroopassa tämä on vain pieni osuus. Kun esimerkiksi meillä oli Unkarin suuri tragedia, nämä, tämä punainen vesikriisi, teollisuuden edustajat totesivat, että kierrättäminen olisi tullut liian kalliiksi. Mr. Stolojan is next. Seuraavaksi Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Arvostan tätä komission aloitetta ja haluaisin kiittää esittelijää ja muita kollegoitani täällä parlamentissa, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön laadinnassa. Eurooppalaisilla yrityksillä on nyt paljon raaka-aineisiin liittyvää kilpailua, ja tästä kilpailusta tulee vieläkin tiukempaa. Tämä johtuu siitä, että meillä on demografisia muutoksia nousevissa talouksissa ja samalla meidän täytyy muistaa, että kyse on lisääntyvästä taloudellisesta toiminnasta näissä nousevissa maissa, ja tämä lisää näiden resurssien kysyntää. Lisäksi resurssien maantieteellinen sijainti tietyissä maissa hankaloittaa tätä kilpailua entisestään. Jotkut maat haluavat poliittisesti käyttää resursseja, joita niillä on. Ja siitä syystä ei ole mikään sattuma, että monet hallitukset ovat noudattaneet teollista, teollisuuspolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa, joka tukee näitä yrityksiä globaalissa kilpailussa. Joissain maissa käytetään julkisia varoja tällaisten etujen luomiseen, ja Euroopan unioni ei voi olla toimimatta. Eli tämä suunta nyt on hyvä, kun ajatellaan tätä strategiaa, meidän täytyy antaa apua, jotta voimme eriyttää energiatehokkuuden raakamateria- raaka-aineista. EUn tasolla meidän täytyy tukea eurooppalaisia yrityksiä entistä enemmän. Meidän on oltava politiikkaa, joka kannustaa strategisiin kumppanuuksiin ja strategisiin investointeihin näihin resursseihin. Ja meillä pitää olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Kiitos. Royal is under... Kiitoksia sitten Royal. Danke, Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Täällä on puhuttu useaan otteeseen raaka merkityksestä, miten tärkeää se on kilpailukyvyllemme ja teollisuudellemme. Monet ovat sanoneet, että yritykset ovat riippuvaisia raaka-aineista ja sitä kautta myöskin työpaikoista ja kuluttajat ovat nähneet konkreettisesti, että raaka-ainepula johtaa hintojen räjähdysmäiseen kasvuun. Tästä mainittiin esimerkkinä energiasäästölampujen suuret hinnat. Joten kyllä meidän täytyy nyt jos koskaan paneuta tähän aiheeseen. Ja kiitokset esittelijää Bytikoferille siitä, että hän on aika lailla tasapainoisen ratkaisumallin esittänyt. Se, että saadaanko tuloksia aikaiseksi, niin sen kannalta ei ole tärkeää, että kaikki saavat runnottua omat ajatuksensa läpi, vaan kyse on siitä, että me teemme yhteistyötä, me näemme tämän kokonaisuuden ja minun mielestäni tämä komission kolmikanta lähestymistapa on hyvä. Yhtäältä meidän täytyy varmistaa, että Euroopasta löydetään uusia raaka ainelähteitä Kollegathan sanoivat, että kyllä meidän täytyy pohtia uudenlaisia louhimistekniikoita ja kollega Florence totesi, että kyllä kyllähän tässä syntyy ristiriitatilanteita olemassa olevan lainsäädännön kanssa ja herääkin kysymys, että missä rajat ovat, mihin olemme valmiita panostamaan ja mihin ei ja mistä voisimme löytyä uusia raaka-aineita. Ja on tietenkin selvää, että meidän täytyy pohtia kierrätystä ja sen tehostamista. Se nyt on kiistaton fakta, mutta meidän ei tulisi hinnalla millä hyvänsä toimia, vaan järkevästi toimien tässä yhteydessä saaneen viitata myöskin tähän kansainväliseen ulottuvuuteen. Ja kollegat viittasivat täällä rakanne diplomatiaan eräänlaisena alistavana keinona, toimintamallina. Se, joka näin väittää, niin ei ole lukenut tätä mietintöä. Kansainväliset sopimukset ovat tarpeen, jotta Eurooppa voi hyödyntää omaakin potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla. Se nyt on sanomattakin selvää ja meidän täytyy kunnioittaa muitakin maita ja toimijoita. Mutta se, että komission pitäisi määritellä, miten raaka-ainetta käytetään ja niin poispäin, niin se nyt on väärä lähestymistapa. Olen kiitollinen siitä, että myöskin tämä kinkinen kysymys, verotus, otetaan esille. Eli minä uskon, että tämä ehdotus on sellainen, joka kaikki voivat hyväksyä ja toivottavasti näistä muotoilusta pidetään kiinni, jotta se voidaan todellakin hyväksyä. Suuri enemmistö on kaiken A ja O. Tärkeämpi ainakin kuin yhden mielipiteen läpirunnominen. Kiitoksia. Kiitos sitten Marinescu. Presidente, se Kiitos puhemies. Eurooppa kohtaa haasteita ja mahdollisuuksia raaka-aineiden suhteen. Haasteista pitäisi muotoilla mahdollisuus, jotta voitaisiin edistää Euroopan teollisuutta, tarvitsemme eurooppalaista innovaatiostrategiaa, jotta voidaan käyttää raaka-aineita tehokkaasti Euroopassa. Energian käyttö ja raaka-aineiden käyttö Euroopan teollisuudessa vaikuttavat merkittävästi kilpailukyvyn kehittämiseen ja kestävän talouden sekä toimintavarmuuden, toimitusvarmuuden aikaansaamiseen. Euroopan olisi konsolidoitava suhteensa kolmansiin maihin ja kauppakumppaneihin raaka-aineiden suhteen. Meillä voisi olla sellainen kansainvälinen foorumi, joka takaisi raaka-aineiden saannin Euroopan kolmansista maista. Komission olisi laadittava tutkimus, jossa korostettaisiin Euroopan teollisuuden riippuvuutta raaka-aineista ja jossa arvioitaisiin tämänhetkisiä ja tulevia raaka-aineiden hintoja koska näin tutkimuslaitokset voita, voisivat sitoutua pitkän tähtäimen investointeihin. Sitten menettelymän puhujalistaa. Ja McGuinness haluaa puheenvuoron. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies, komission jäsen ja esittelijä. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Laajemmassa mielessä olemme tästä samaa mieltä, mutta keskustelusta tulee mielenkiintoista, kun aletaan puhua tietyistä raaka-aineista. Ja tuen Delangean kun hän puhui fosfaatteja ja miten ne hupenevat ja miten sitä rajojen määrä ja miten täytyy katsoa, miten voimme tuottaa elintarvikkeita ei pelkästään EU-ssa, vaan ympäri maailman, kun ajatellaan nyt tämän raakamateriaalin tilannetta, joka on tärkeää elintarviketuotannossa. Mutta on monia muitakin, ja mietinnössä otettiin huomioon tiettyjä tarkistuksia maatalousvaliokunnasta, ja kiitos siitä, mutta kun ajatellaan näitä kolmea pilaria, Siinä ei puhuta maataloudesta tai elintarvikkeesta, vaan muista teollisuuden aloista, ja mielestäni se on virhe. Yksi kaikkein tärkeimpiä aloja mielestäni EU:ssa ja koko maailmassa on elintarviketurvallisuus, ja me tarvitsemme raaka-aineita elintarvikkeiden tuottamiseen, ja monet näistä raaka-aineista ovat hyvin harvinaisia, niitä on vähän, ja meillä pitää olla strategia, jotta voimme varmistaa, että meillä edelleen on maataloutta EU:ssa. McGuinness. Kiitoksia. Ja sitten Smolkova. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää tehdystä tie- työstä. Kasvava raaka-aine tarve johtaa ongelmiin, jotka liittyvät hintoihin ja kilpailukykyyn. Meidän täytyy huomioida – myöskin ympäristön tarpeet, niin sanotun talousketjun pitää panostaa raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön, sillä me tiedämme, että varat, varannot ovat rajallisia. Me tarvitsemme siis tehokasta toimintaa, jotta raaka-ainevaroja voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi ja panostaa myöskin uusiokäyttöön. Kierrätyksen merkityskin on keskeinen. Tästäpä syystä olen tyytyväinen komission esittämään lähestymistapaan, eli että luotaisiin eurooppalainen pitkän aikavälin suunnitelma, joka ulottuisi aina vuoteen 2050 asti. Kiitoksia. Herr Mölzer. Kiitoksia sitten Mölzer. Kiitoksia puhemies. Me tiedämme, että esimerkiksi kännykässä on esimerkiksi rautaa ja kuparia, mutta vähemmän tunnettujakin esimerkiksi tärkeitä tulevaisuuden teknologian kannalta, eli nämä harvinaiset maametallit. Niitä on vähän ja ne ovat myöskin poliittisesti kiistanalaisia. Kiina on ilmoittanut, että se toimittaa näitä metalleja ja EUn olisi hyvä tässä strategiassa miettiä raaka-ainevarastoja. EUn strategia pitää tukea ja meillä pitää olla siihen hiottu strategia. Tässä on puhuttu 50 vuoden ajasta ja meidän täytyy nyt miettiä, mitkä raaka-aineet tarvitsevat millaista käsittelyä. Kiina Afrikassa ja Afganistanissa on jo varmistanut itselleen raaka-ainelähteitä. Ja meidän täytyy nyt miettiä, millaisia elektroniikkaromukasoja meille kerääntyy. Mehän tiedän, että tähän liittyy mahdollisuuksia, mutta mitään radikaaleja ratkaisuja ei nyt kannata miettiä. Kiitos. Vielen Dank, Herr Mölzer. Kiitoksia. Ja sitten Kelly seuraavaksi. Eh, eh, eh, Kiitos puhemies. Hyvä, että keskitymme tähän aiheeseen, sillä ilman järkevää strategiaa raaka-aineiden alalla emme voi päästä kehityksessä eteenpäin. Ilman materiaaleja ei päästä oikeastaan mihinkään, vaikka tekniikat olisivat kuinka hyviä. Sama koskee teollisuutta. Kiittäisin esittelijää hyvän käytännönläheisestä ja välttämättömästä mietinnöstä, sillä jos Euroopan pitää ylläpitää kilpailukykyään maailmanlaajuisesti, on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on jatkuva raaka-ainevirta. Siksi on ensinnäkin katsottava raaka-ainelähteitä omien rajojemme sisäpuolella eikä rajoittaa tätä kehitystä liiallisesti niin kuin joskus on tehty. Tietenkin ympäristö huomioon ottaen aina, mutta samalla voimme tehdä paljon kierrätyksen alalla. Kierrätys on lapsen kengissään vielä monelta osin. Monia näitä raaka-aineita voidaan uusio käyttää kierrättämällä kerta toisensa jälkeen. Ja kolmanneksi monet ovat jo sanoneet, nämä harvinaiset maametallit ovat keskeisiä. Kiina hallitsee 97 prosenttia näistä harvinaista maametalleista. Ja nyt näitä metalleja tarvitaan niin monissa kodin laitteissa, joita me käytämme päivittäin, että tämä asia on ratkaistava. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Meidän pitää pysyä kilpailukykyisinä ja tällä strategialla voidaan se aikaansaada. Kiitän. Thank you, Mr. Kelly. Now I... Kiitoksia. Ja sitten Dan Sila. Mulțumesc, domnule președinte. Știm... Kiitoksia, puhemies. Me kaikki tiedämme, että EUlla on haasteita ja mahdollisuuksia, kun ajatellaan raaka-aineita. Lisäksi politiikka, joka liittyy raaka-aineisiin, on erittäin tärkeää EUn kannalta teollisuuspolitiikassa ja kansainvälisessä kaupassa, mutta myöskin horisontaalisessa politiikassa, joka liittyy sisäisiin ja ulkoisiin kysymyksiin. Tehokas valvonta tämän politiikan osalta on välttämätöntä, jotta strategia olisi tehokas. Uskon, että meillä pitää olla hyvää koordinointia komission ja jäsenvaltioiden välillä, ja meillä pitää olla jatkuva valvontaprosessi, jossa parlamentti saa tietoa siitä, mitä ollaan tekemässä. Meillä pitää olla vuosikertomus tästä asiasta myöskin saatavilla ja haluaisin vielä onnitella esittelijää. Kiitoksia. Ja sitten Rossi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission jäsen Tajani. On selvää, että raaka-aineiden kuluttamisen vähentäminen on hyvä moneltakin kannalta, esimerkiksi ympäristön kannalta, Silloin luonto ei kärsi näistä niin paljon, mutta sitten täytyy olla myöskin teollista logiikkaa, eli meidän pitäisi toimia maailmanlaajuisesti eikä vain Euroopassa. Eli meidän pitäisi toimia tällä alalla kansainvälisesti. Sitten komission jäsen, haluaisin vielä edistää yhtä aloitetta, eli energian yhteismarkkinat. Näin voimme olla varmoja energian saatavuudesta ja kustannuksista sekä yritysten että kuluttajien kannalta. Ja näin voitaisiin säästää hyvin paljon raaka-aineita ja tästä koituisi säästöjä kansalaisille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Madame Basse. Kiitoksia sitten Basescu. Microphone, please. We can't hear you consider că uniunea europeană are nevoie Kiitos Mielestäni Eurooppa tarvitsee tehokkaan raaka-ainestrategian, jos se haluaa pysyä kilpailukykyisenä. Tämän saavuttamiseen vaaditaan tietenkin raaka-ainediplomatiaa. Sen on oltava johdonmukaista ja tehokasta ja se on hyvin tärkeää, koska raaka-aineiden tarjonta vaikuttaa moniin Euroopan unionin politiikan aloihin. Mietinnössä korostetaan diplomaattisten instrumenttien, instrumenttien käyttöä ja korostaa myös yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa tieteen ja oikeudellisen tiedon siirto kehittymiin maihin on yksi yhteistyön muodoista. Haluaisin myös muistuttaa ulkoisen koordinaation politiikasta EU:ssa. Toivon, että EASstä tulee hyvä lisätyökalu tähän työhön. Round of Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä Mälkis. Ik had toch nog even een paar nabranders. Uh, ik wil inderdaad graag wat meer... Kiitoksia. Mitä tulee tähän eroon, komission ja parlamentin väliseen eroon, on tietenkin hyvä, että tätä meidän ehdotusamme pidetään hyvänä, mutta mitä, mistä konkreettisista ehdotuksista tässä on kyse. Mehän olemme sanoneet, että tämä varastojen kasvattaminen ja täydentäminen ei ole ratkaisu, joten voisitteko vastata tähän kysymykseen? Täällä keskitytään ainoastaan teollisuuden kaipaaviin materiaaleihin, mutta on täällä viitattu myöskin fosfaatteihin. Se on tärkeä raaka-aine, joten kysyisin teiltä, että miten aiotte tähän asiaan puuttua ja miten aiotte varmistaa, että tässäkin keskitytään innovointiin. Niin, täällä viitataan myöskin tehokkuustavoitteisiin. Ja erityisesti kun puhutaan energiatehokkuudesta, niin sen merkitys keski korostuu. Olisi tietenkin hienoa, että kun puhutaan jätteiden käsittelystä, niin jätteitäkin voitaisiin käsitellä uudelleen. Eli näitä ei tulisi noin vain polttaa, vaan että kaikkia materiaaleja yritetään kierrättää ja käyttää uudestaan. Ja lopuksi vielä kysyisin investointipankin roolista ja kuka koordinoi näitä toimenpiteitä ja mikä on kollega Potocnikin rooli tämän lippuhan laivahankkeen tiimoilta? Kiitoksia. No niin, komission jäsen, nyt kuulitte perusteluita kysymykset, vastatkaapa. Kiitos, herra puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, toistan vielä, mikä on Euroopan unionin komission kanta. Mielestäni se on sopusoinnussa tämän pytikonferenssin tämän tekstinkin kanssa. Me toteutamme strategiaa raaka-aineiden kohdalla, sellaista, joka on tasapainoinen strategia. Siinä on kolme pilaria. Ensinnäkin unionin sisäinen strategia, sitten ulkoisten suhteiden strategia ja vielä myös innovaatioita suosiva strategia. Viimeisestä aloitan, siis toistan me tarvitsemme tasapainoisen strategian. Euroopan unionin komissio ja aivan ensimmäisissä asiakirjoissaan jo otti esille innovaatiot, ennen kaikkea innovaatiokumppanuutta. Ja sen mukaan kyse on nimenomaan raaka-aineista myös. Neuvosto on antanut vihreää valoa tälle ja tässä täytyy mennä eteenpäin myös parlamentin kanssa. Innovaatio kumppanuus tähtää ennen kaikkea kierrättämiseen ja korvaamiseen. Innovaatiokumppanuus tuli sitä paitsi esille jo ennen kuin raaka-aineita käsitellä asiakirjaakaan julkaistiin. Euroopan unionin komissio on alkanut innovaatioista ja siinä on mukana myös kierrättäminen. Valitettavasti moni jäsen ei täällä ole ehkä ymmärtänyt tätä järjestystä meidän valintamme oli suosia kierrättämistä ja korvaamista, ja se toteutettiin jo ennen kuin raaka-aineista alettiinkaan puhua. Entä sitten, mitä voidaan sanoa strategiasta Euroopan unionin sisällä? Puhuin ehkä täällä italiaksi hiukkasen liian nopeasti. Kaikki ei ehkä pystyneet kuuntelemaan tätä vauhtia. Minä puhuin Ruotsista, mutta myös Grönlannista, ja se on nyt uusia alueita ohjelmassa, jota täytyy työstää. Katsotaan, mitä raaka saralla voidaan tehdä. Minä totesin, että minä olin yhdessä Ruotsin hallituksen kanssa kokouksessa, joka järjestettiin Euroopan parlamentissa. Siellä oli Ruotsin kuningaskunnan ulkoministeri puheenjohtajana. Siellä puhuttiin aloitteista raaka aineiden alalla Barentsin merellä ja siellä oli myös Ruotsin ulkoministeri mukana vierailulla. Me kävimme paikan päällä katsomassa, mitä voidaan tehdä raaka-aineiden saralla. Toistan tämä nyt vielä, koska puhuin aluksi italiaksi, voi olla tulkkauksen kannalta ei tullut ihan täsmällistä tietoa. Näin voin täällä rauhoitella teidän mieliä että minä Ruotsia olen tässä unohtanut. Sitä paitsi Grönlanti kuuluu Tanskaan ainakin vähän aikaa sitten kuului, ja siis Euroopan unioniinkin ja varmastikin se ei niin kauhean kaukana ole meidän Euroopastammekaan. Kansainvälisestä politiikasta puheen ollen en ole pahoillani, että tässä tuli Matiasenin puheenvuorossa, Figueredon puheenvuorossakin esille äänenpainoja, joita mukaan minä olisin mukaan tässä uuskolonissa sitten politiikkaa ajamassa Afrikassa. Ei, toki. Minä tulen maasta, joka ensimmäisen esitti aste, anteeksi pyynnön Afrikan maille niistä virheistä ja puutteista, joita tehtiin kaudella. Minun pyrkimykseni raaka alalla ja sopimuksessa on toimia siten, että saadaan vahvasti mukaan Afrikan maatkin, siis kaikki Tätä on myös tarkasteltu, kun on tapaamisen järjestetty Afrikan johtajien kanssa. Myös Afrikan unionin kanssa käytyissä neuvotteluissa Afrikkaa voidaan pitää myös uhrina tietenkin, mutta Eurooppa ei kuitenkaan tässä ole mikään uuskolonialistinen valta suinkaan. Sitten siitä puhelu, mitä Schniebler totesi ja Langekin, Eetkin tätä korosti, niin sitä sanoisin, että me olemme kyllä sitoutuneita läpinäkyvyyden säilyttämiseksi teollisuudessamme. Ja se on erittäin tärkeä standardikin, niin kun ajatellaan mikä on alan vastuu myös, niin haluamme vahvistaa, kun olemme tehneetkin viime aikoina, näitä aloitteita niin, että voidaan saataisiin näihin rahastoihin mukaan paljon avunantajia. Asiantuntijatukea voidaan antaa eri kansallisissa hankkeissa ja näin voitaisiin neuvostokin tukia vielä enemmän. Kuitenkin tässä on vielä kesken moni asia. Kun tässä on noin 50 maata ollut harkinnan alla, jos on hilköistä maista kyse. Ja meidän täytyy miettiä myös aloitteita kaivannaisteollisuudessa. Sitten esitys, joka on aivan muodollisestikin tehty liittyen kehitysmaihin, niin tästä käydään neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa, parlamentin ja komissionkin kesken. Me olemme jo tarkastelemassa mahdollisuutta, että saadaan velvollisuus mukaan osallistua rahoitukseen. Ja sen jälkeen, kun nyt arvio on tehty, niin voidaan syksyllä esittää myös lainsäädäntöehdotus tällä alalla. Näin voidaan vahvistaa niitä aloitteita, joita on aikaisemminkin tehty läpinäkyvyyden hyväksi. Toi Yhdysvalloissa on samantyyppinen lakiesityskin. pyti Kofferkin viittasi siihen puheenvuorossaan. Tästä lokakuussa viime vuonna tätä on jo käsitelty. Ja nyt on arviointi kesken. Sitten viimeiseksi vielä teema, joka liittyy varastointiin. Me olemme sitä mieltä, että voitaisiin rakaneiden huolto säilyttää ja taata, niin kyse on eri tahoista viranomaistenkin parissa. Komissio on kuitenkin valmis keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa, että voitaisiin varastot ja ohjelma raaka-aineiden kohdalla kehittää. Mitä lisäarvoa tällaisella ohjelmalla voisi ehkä olla? Siinä voidaan innoitusta hakea myös niistä ohjelmista, joita on öljyn kohdalla olemassa. Tätä tutkaillaan nyt selvityksen pohjalta, joka on nyt käynnissä. En nyt ottanut esille kaikkia teemoja, joita keskustelussa tuli esille, mutta voisi puhua puoli tuntia lisää. Mutta tässä oli nyt tärkeää myös kuunnella vielä herra Pytikofferia. Olen kuitenkin kaikkien parlamentin jäsenten käytettävissä käsitelläkseni ihan kahden keskenkin näitä teemoja, jotka liittyvät yhteisön raaka-ainestrategiaan. Kiitos. Grazie, signor Kiitos herra komission jäsen. Ja lopuksi puhuu Pytikoffer. Kiitos varapuheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää kaikkia interventioista. Kiitän myös komission varapuheenjohtaja ja omista kommenteistaan, erityisesti hänen antamastaan tuesta tämmöisen verkoston luomiseksi ja muut nämä konkreettiset ehdotukset, joita komissaarin jäsen Tajan on tehnyt. Me tarvitsemme kotimaista raaka-aineiden tuotantoa ja siinä on vielä tehtävää ennen kuin tämä onnistuu. Meidän täytyy kuitenkin selkeästi tällaisilla ympäristöherkillä alueilla edetä ympäristöystävällisesti. Ja näin tässä lausunnossakin sanotaan, että emme teollisuuspolitiikkaa ja ympäristön suojelua sotke keskenään. Ja sen takia on hyvä, että sekä energian pääosasto että että yrityspääosasto pääsevät asiassa, ovat päässeet asiassa yksimielisyyteen. Tärkeää tietenkin on se, että meidän kaivostoimintamme myös vaikuttaa siihen näihin nykypäivän läppäreihin ja, ja, ja muihin ja, ja kierrätystä tarvitaan ympäristöystävällisyyden nimissä. Ja viime viikolla, kun avattiin eh, litiumpattereiden kaikista eh, modernein käsittelylaitos. Se oli hyvä esimerkki tällaisista oikeista ratkaisusta. Kehdosta hautaan se on nykypäivänäkin hyvin eh, pitävä motto. Meidän täytyy jatkossa kuitenkin vielä varastoinnista keskustella. Minä olen komissiosta kuullut erilaisia kantoja Esimerkiksi varapuheenjohtaja Grycht, en ole vielä vakuuttunut siitä, miten tämä varastointi jatkossa järjestetään, jos Kiinassa vähennetään tuotantomääriä. Kuitenkin tästä voidaan keskustella. Rova Körin, joka ei tänään ole enää paikalla, hänelle olisin halunnut sanoa, että meidän täytyy näitä kysymyksiä käsitellä varovasti ja vaikutusten arviointia pitää harjoittaa. Ja ihan lopuksi vielä tämä ulkoinen asia. Raaka-ainepolitiikka minun mielestäni ei ole mitään siirtomaapolitiikkaa. Muuten parlamentti ja komissio eivät tunnustaisi tätä raaka-aineiden omavaraisuutta. Ja jos haluan, saan vielä sanoa tämän lopuksi. On